Tähän haluaisin päättää puheenvuoroni ja kiitän vielä parlamentin jäseniä rakentavista kommenteista. Kiitän tätä yhteenvetoa. Keskustelun päätteeksi ilmoitan, että on viisi päätösalmaesitystä ja Ja nyt sitten, äh, jotta me hukkaisi aikaa, siirrymme seuraavaan asian esityslistalla, joka on komission julkilausuma ja koskee ensimmäisten rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpanoa. Jälleen annan puheenvuoron komission jäsenelle Kristalina Georgievalle Olkaa hyvä. Thank you very... Kiitos. Herra puhemies, siitä, että nyt sitten siirrytä tässä nyt rautateille ilmasta. Niin, itse asiassa on etuoikeus olla nyt parlamentin edessä tässä asiassa. Haluaisin kiittää parlamenttia erittäin paljon sitä tuesta, jota se on antanut Euroopan komission ponnisteluille valvoa sitä, että ensimmäinen paketti pannaan kunnolla toimeen jäsenvaltioissa, ja tämähän on jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio omalta osaltaan on noudattanut omia velvoitteitaan sopimusten valvojana, ja se on lähettänyt 22 jäsenvaltioille huomautuksen siitä, että ensimmäistä pakettia ei ole pantu asianmukaisesti toimeen. Ja voi vakuuttaa teille, että komissio ei tule epäröimään – että ne, sit siinä, että ne jäsenvaltiot, jotka edelleen kävivät neuvotella eurooppalaista lainsäädäntöä, eh, että se veisi nämä jäsenvaltiot eh, tuomioistuimeen. Kun nyt ajatellaan tätä itse rikkomusmenettelyä, niin yksityiskohdalla on asia, joka on komission ja jäsenvaltioiden välinen asia. Meidän eh, yksikömme ovat ottaneet lähettäneet tiedot näistä rikkomuksista kokonaisuudessaan liikennevaliokunnalle parlamentissa. Olemme yhtä mieltä liikennevaliokunnan kanssa siinä, että investoinnin taso rautatieinfrastruktuuriin on pysynyt riittämättömänä monissa jäsenvaltioissa. Siitä huolimatta komissio ei voi olla yhtä mieltä siitä, että komissio ei olisi riittävästi pyrkinyt painottamaan sitä, että tarvitaan lisää rahoitustukea rautatiejärjestelmälle ja tässä paketissa todetaan vain, että jäsenvaltioiden täytyy taata se, että on tasapainoinen paketti infrastruktuurin rahoituksessa riittävänä aikana. Jäsenvaltiot eivät ole siis noudattaneet näitä määräyksiä, ja rikomusmääräykset on, ja menettely on tässä syystä käynnistetty. Jotkin eturyhmät haluavat mennä pitemmälle ja ovat sitä mieltä, että komissio voisi velvoittaa jäsenvaltiot lisäämään investointeja rautatiesektorilla yleisesti. Ehkä me haluaisimme nähdäkin, että näin tapahtuisi, mutta ei ole oikeudellista perustaa tukea tätä. Tämän sanottuani komissio on lukuisissa yhteyksissä poliittisesti vedonnut jäsenvaltioihin, koska me tunnustamme, miten tärkeää on investointi rautatieinfrastruktuuriin, jotta saadaan aikaan kestävä liikenneverkosto Eurooppaan, eikä ole kovinkaan kauan siitä, kun käytiin keskustelua tässä talossa tuh, tuhkapilven yhteydessä siitä, mitä, minkälaiset ovat yhteydet Euroopan sisällä ja mitkä ovat Euroopan yhteydet maailmaan. Tiedän, että ensimmäisessä paketissa oli tarkoitus tarttua nimenomaan resursseihin ja säätelyviranomaisten toimivaltaan komission ehdotuksissa tullaan toimimaan tällä tavoin. Uusi muotoiltu paketti tulee myöskin tarttumaan infrastruktuuri verkoston käyttömaksuihin. Komissio on tehnyt selväksi jo kantansa omassa tiedonannossaan toukokuuta 2006 siinä, että infrastruktuurin ylläpitäjien täytyy olla riippumattomia rautatieliikenteen harjoittavista yrityksistä ja holding-yhtiöistä ja valvonta ja riippumattomuus ovat asioita, jotka eivät sovi yhteen. Ajattelen tapausoikeutta. Olemme luoneet selkeät kriteerit sille, miten arvioidaan infrastruktuuri Tytäryhtiö riippumattomuutta holdingyhtiöstä. Ja tämä argumentti tulee kestämään myöskin tulevissa oikeuskäsittelyissä. Sitten tulee myöskin tämä monemminpuolisuuden periaate ja sen noudattaminen. Tämä ei kuitenkaan ole sellainen periaate, jota voisimme hyväksyä Euroopan lainsäädännössä yleisesti. Jokaisella jäsenvaltiolla on velvollisuutena noudattaa eurooppalaisia direktiivejä siinä muodossa, kun ne ovat riippumatta siitä, mitä muut jäsenet tekevät. Muussa tapauksessa toimeenpano tapahtuisi aina siinä vauhdissa, kuin hitain se valtio sen tekee. Lopuksi, herra puhemies, ymmärrän, että kansalaisityksessä on eh, kriittinen kanta, joka liittyy ensimmäiseen eh, rautatiepakettiin ja siinä, miten se on pantu toimeen jäsenvaltioissa. Ja voin vakuuttaa, että komissio edelleenkin tulee tekemään työnsä sopimusten valvojana. Komission ei kuitenkaan pitäisi jäädä yksin siinä, että avataan markkinoiden avaamista ja että elvytetään rautatie liikennettä kestävänä tehokkaana liikennemuotona. Me luotamme, odotamme teiltä tukea, jotta saamme Euroopan rautatiepolitiikasta menestystä ja panoksen siihen suuntaan, että saadaan Eurooppa ulos talouskriisistä. Kiitän komission jäsentä julkilausumasta, jonka hän esitti komission nimissä. Ja nyt kahden minuutin ajan puheenvuoro on, eh, siis nyt ovat vuorossa ryhmien edustajien puheenvuorot. Aluksi aina puheenvuoro kahdeksi minuutiksi Carlo Fidanzalle, joka edustaa Euroopan eh, kansanpuoluetta. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komission ja sen hyvät kollegat. On aivan selvää, että on kulunut aivan liikaa aikaa, kun ollaan toteutettu tätä ensimmäistä rautatiepakettia. Ensimmäisiä päätöksiä tehtiin vuonna 2001 ja täytäntöönpanon piti olla tehtynä 15.3.2003. Ja kun nyt tarkastelen tätä pakettia, haluaisin investointien lisäksi, aivan oikein komission jäsenkin niistä puhui, keskittyä kolmeen tärkeään asiaan, tämän paketin täytäntöönpanon kannalta. Ja komissionkin tulisi kiinnittää huomiota näihin kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin vaikeuksia, joita on tullut esille, on ollut erilaisia. Yksi niistä on ollut se, kuinka tulkitaan laillisesti sitä, kuinka infrastruktuurin ylläpitäjät ovat riippumattomia Tämä on ollut yksi tämän vuosien suurimmista ongelmista. Toivottavasti tästä voidaan vielä keskustella ja siihen voidaan puuttua, kun ensimmäistä pakettia lähdetään uudelleen muokkaamaan. Toiseksi olen vakuuttunut siitä, että rautatieliikenteen vapauttamisen täytyisi olla kaikkien jäsenvaltioiden ensimmäinen prioriteetti. Kaikki puhuvat kyllä siitä, kuinka hyvä asia vapauttaminen on, mutta harvat ovat valmiita sitä toteuttamaan omalla tahollaan. Kuitenkin sitä tarvitaan, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Ja pyydän, että komissio tehostaa toimia tähän suuntaan. Ja lopuksi monopolistisesti toimivat, omien kansallisten valtioidensa sisällä toimivat yritykset eivät saa enää toimia tällä tavalla, kun muut lähtevät avaamaan markkinoita. Ja siksi Haluan vielä todeta, että me kannatamme vapauttamista markkinoilla. Olemme jättäneet tarkistuksia Grosin mietintöön. Tässä täytyy soveltaa vastavuoroisuutta ja täytyy päästä kohti markkinoiden avautumista. Kiitos. Kiitos. Nyt on jälleen vuorossa Elka Draui. Hän edustaa sosialistien demokraattien ryhmää. Voorzitter, mevrouw de commissaris, als we... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kun katsomme raideliikenteen markkinaosuutta ja viime 20 vuoden kehityskulkua, niin voimme havaita, että luvut ovat pienentyneet ja viime vuosina ne ovat vakautuneet neljän prosenttiin. Mutta jos haluamme parantaa tilannetta tilannetta entisestään. Tarvitsemme erilaisia teknisiä toimia esimerkiksi yhteensopivuudessa, liikenne- tai rautatieliikenteen verkoston parantamisessa, uusien infrastruktuurien rakentamisessa ja niin edelleen. Mutta tämä on ainoastaan osa koko pakettia. Tällä paketilla haluttiin päästä parempaan tilanteeseen ja se, mitä vuonna 2003 päätettiin, piti olla oikeastaan jo toteutu vuoteen 2008 mennessä, mutta tähän ei ole päästy vielä kyylin hyvin ja mielestäni komissio odotti liian kauan ennen kuin se reagoi tilanteeseen. On välttämätöntä, että on riippumaton sääntelyelin, joka todella huolehtii siitä, että markkinat toimivat hyvin. Samoin infrastruktuurin ylläpitäjän tulee olla riippumaton, aivan kuten täällä jo sanottiin, ja kaikille toimijoille täytyy päteä samat säännöt. Ja lisäksi kapasiteetin käyttömaksut ovat tärkeät. Meidän täytyy katsoa, mille tasolle maksut asetetaan. Ja tässä täytyy ottaa huomioon myös muiden liikennemuotojen kustannukset, jotta saadaan tasapainoinen tilanne. Tämä ei ole mitenkään helppoa. Mitä tulee sitten vapauttamiseen, haluaisin vielä lisätä erään asian. Meidän täytyy keskittyä, keskittyä tavaraliikenteeseen ja tämän rautatiepaketin täytäntöönpanoon. Meidän täytyy olla vapauttamisessa varovaisia. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että julkiset palvelut pysyvät hyvällä tasolla ja että rautatiepalvelu on mukava käyttää ja että ihmiset niitä käyttävät. Kiitos nyt kahden minuutin ajaksi puheenvuoro Gesin Meissnerille, jota jälleen voimme kuunnella. Ja, vielen dank, herr. Kiitos, herra puhemies. Rova komission jäsen, te olette nyt puhuneet rautatiestä, joka on toinen aihe tänä iltana. Usein politiikassa on niin, että on kauniita sanoja, mutta eh, teot jättävät toivomisen varaa, ja niin on nytkin. Euroopan unionissa, Euroopan yhteisössä meillä on paljon hyviä tavoitteita, moni on saavutettu ja moni ei ole saavutettu lainkaan. Ja mitä tulee Euroopan sisämarkkinoihin liikenteen alalla, ennen kaikkea rautatieliikenteen alalla, on paljon vielä sellaista, mitä ei ole saavutettu. Meillä on aikomuksia, ja minä täytyy sanoa, että kenties Euroopan unioni on hampaaton tiikeri, vai onko niin, että meillä ei ole tällaisia oikeita tapoja, keinoja päästä lähelle sitä, mitä me pyrimme saavuttamaan. Kilpailu rautatiemarkkinoilla on hyvin erilaista. Kuitenkin me haluamme säätelyelintä. Meidän rautatieyhtiömme on Saksa toiminut tähän saakka aika hyvin, mutta se ei suinkaan merkitse sitä, että tämä on optimaalinen ratkaisu. Me tarvitsemme, että on tilaisuus, että on riippumaton taso, joka jakaa verkoston käyttöoikeuksia. Tietenkin on häpeällistä meille, että 27 jäsenvaltiosta kaksi, joissa jäsenvaltioita ovat voineet panna tämän toimeen, tämä Malta ja Kypros, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi ja Alankomaat ovat panneet tämän toimeen, mutta muut eivät ole vielä tehneet läksyjään ja ovat kuitenkin selvinneet aivan hyvin tässä tilanteessa, koska niitä ei ole siitä muistutettu. Ja Euroopan unionin sillä todellakaan ei ole tällaisia vakavasti otettavia rangaistusmenetelmiä, ja on tehtävä selväksi jäsenvaltioille, että kaikki hyötyvät tästä. Kaikkihan haluavat periaatteessa sitä, että markkinat avataan kilpailulle, kaikki sanovat niin, mutta kun otetaan tekoja, niin asiat jäävät hiukan hämäriksi. Meidän siis pitäisi päästä eteenpäin, mitä tulee rahoitukseen. Mehän juuri Saragosassa saatamme todeta, että kaikkialta, kaikkialla puuttuu rahaa. Meidän tehtävämme voisi olla edistää rajat ylittäviä hankkeita, vedota jäsenvaltioihin, että tekisivät enemmän. Mehän tiedämme, että vaikeaa on kaikkialla, mutta Eurooppa tarvitsee tätä. Kiitos, Rova Meissner. Ja nyt vihreiden ja Euroopan vapaan allianssin puolesta Michael Kramer. Puheenvuoro on hänen. Herr Präsident, Frau Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensimmäinen rautatiepaketti oli tarkoitus toteuttaa jo maaliskuussa 2003, mutta 22 jäsenvaltiota ei edelleenkään ole näin tehnyt. Vasta kesäkuussa 2008 komissio lähti toimiin ja parlamentti moitti näitä 22 valtiota, jonka pitäisi valvoa sopimusten toteuttamista eri maksujen täytyy olla selkeitä ja avoimia. Esimerkkinä Saksa. Berliinissä tämän alan maksut ovat kaksi kertaa korkeampia kuin Hampurissa. Hampurin alueen maksut ovat nekin korkeampia kuin muualla, eikä tämä ole mitenkään reilua. Ja tähän täytyy puuttua. Samoin verkkojen avaaminen ja vastavuoroisuus on välttämätöntä. Ei ole hyväksyttävää, että omaa markkinaa pystytään itse suojelemaan ja muut pääsevät siihen silti osaksi. Eli me vaadimme, että komissio todella pääsee siihen, että lainsäädäntöä toteutetaan. Samoin epäreilu kilpailu eri liikennemuotojen välillä täytyy päättää raideliikenteessä täytyy maksaa tiettyjä raidemaksuja, kun taas tietullit ovat usein vapaaehtoisia. Slovakiassakaan ei pyydetä minkälaisia maksuja esimerkiksi tieliikenteessä, mutta kyllä raideliikenteessä. Ja tämä antaa aivan vääränlaisen signaalin. Euroopan ympäristövirasto tukee yli 30 miljardilla liikennettä, lentoliikennettä ja raideliikennettä. Kerosiin ei ole mitenkään veron alaista. Mitä tulee päästökauppaan, lentoyhtiöt saavat 85 prosenttia todistuksista ilmaiseksi, kun taas raideliikenteessä niistä pitää maksaa. Tämä on aivan hullua ja tämän täytyy muuttua jotta ilmasto voidaan pelastaa ja kilpailu voidaan pelastaa, tarvitsemme reiluja toimia eri liikennemuotojen välillä. Komissio joutuu vielä tekemään paljon sopimusten valvojana, ja jos se näin tekee, niin silloin se saa parlamentin tuen. Kiitos, herra Kramer. Ja nyt äh, Jacques Enää joka Euroopan yhdistyneen vasemmiston ja pohjoisen vihreän vasemmiston edustajaryhmän puolesta. Hän saa puheenvuoron kolmeksi minuutiksi. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour chacun des... Äh, liikkumisen vapaus on hyvin tärkeä kaikille eurooppalaisille. Jotta sitä voidaan pitää kiinni, on tärkeää, että meillä on turvallisia, laadukkaita, ekologisia ja taloudellisesti kaikkien saavutettavissa olevia liikennemuotoja. Ja tässä mukana on raideliikenne, joka yhdistää kaikkia eri alueita. Eli jotta se raideliikenteen pitäisi olla julkisessa omistuksessa, jotta se voisi viedä matkustajia joka paikkaan. Kansalaisilla pitää nimittäin olla oikeuksia, eikä pelkästään olla jonkinlainen asiakas, joka avaa kukkaronyörejä. nyörejä. Parlamentti on kuitenkin halunnut tehdä raideliikenteestä äh, kilpailun alaisen markkinatuotteen. Ja tässä on raidepalvelu ja äh, turvallisuus erotettu toisistaan. Ei ole enää annettu mahdollisuutta äh, tukiin. Ja esimerkiksi veturit, jotka pystyivät aikaisemmin kuljettamaan joko rahtia tai matkustajia, eivät enää pysty näin tekemään. Palvelulaatu on huonontunut huomattavasti, äh, linja, linjoja on vähemmän, hinnat ovat kasvaneet ja turvallisuus on ennen kaikkea äh, tullut huonommaksi. Ja jos ajatellaan turvallisuutta, joka on tässä kolma, kolmantena tärkeänä asiana, niin tässä kuitenkin jätetään sitten riskinalaiseksi matkustajien turvallisuus. Onnettomuuksia on tullut kovasti enemmän viime vuosina. Tämä on tämän epävastuunalaisen politiikan tulos. Rautateitä pitäisi modernisoida, antaa niille mahdollisuus toimia, mutta sen sijaan on, järjestetty, on tehty niin, että tämä liikennemuoto on epäorganisoituneessa tila, tilanteessa. Ei ole annettu tällaisten tämän liikennemuodon kehittyä, tämän paketin, tämä johtuu tästä paketista. Ja jos ajatellaan vaikka Ranskan raideliikennettä, meille on luvattu, että kilpailu pienentää hintoja, mutta aivan päinvastoin, aivan kuten energiasektorilla, kilpailu on päinvastoin korottanut hintoja. Ja annan vielä esimerkin lopuksi. SNCF, joka käyttää eniten energiaa Ranskassa, se on siis Ranskan VR, joka ostaa tätä sähköä. Mutta nyt on annettu sellainen määräys, että Ranskan rautatieyhtiön pitää maksaa jatkossa 25 prosenttia enemmän energiastaan. Ja kaiken, kaiken tämän lisäksi, niin nyt kun lähtee matkalle, niin joutuu maksamaan junalipusta enemmän kuin ennen. Ja nyt muut puheenvuoron käyttäjät joka ensinnäkin Antonio Kantsan kansanpuolueen ryhmästä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Uskon, että jo lähes 20 vuotta olemme odottaneet ja puhuneet tästä rautatiepaketista – ja tämä on todella sellainen esimerkki, jota ei tule toistaa. Eilen parlamentti hyväksyi liikenneverkoston rahtiliikenteelle, jotta voidaan parantaa Euroopan tämän alan liikenteen kilpailukykyä. Tässä on tarkoitus poistaa fyysisiä ja hallinnollisia sekä muita esteitä. Meidän täytyy ehdottomasti vapauttaa markkinat yksinkertaistaa menettelyitä, vähentää esteitä ja saada aikaan todella molemminpuoliset vastavuoroiset markkinat. Tästä on puhuttu usein ja monet puhujat ovat muistuttaneet ennen minua jo näistä asioista. Olen vakuuttunut siitä, että infrastruktuurin erottaminen sen hallinnoinnista on myönteinen asia – ja julkis-yksityinen rahoitus on sekin myönteinen asia. Uskon, että tämä kaikki voi toteutua avoimesti, vapailla markkinoilla ja että tämä voi sallia sen, että kaikki voivat päästä markkinoille, markkinoihin käsiksi. Erityisesti nykyisessä vaikeassa kriisi tilanteessa Eurooppa tekisi oikein, jos se perustaisi tukirahastoja, jonka kautta yksityinen sektori saataisiin investoimaan ja näin kirimään menetettyä aikaa umpeen. Totta kai tässä kaikessa täytyy noudattaa turvallisuutta ja suojella ympäristöä. Nyt on kuitenkin se aika, että komissio antaisi selkeitä vastauksia näihin meidän kysymyksiimme. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Brian Simpson. Kaksi minuuttia. Hän on sosiaalidemokraattien edustaja. Uh, Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Me muistamme, että tästä aiheesta on keskusteltu aikaisemminkin täällä salissa, kun puhuttiin tästä ensimmäisen äh, päätöslauselmas, äh, puhuttiin tästä asiasta, ja nyt meillä on päätöslauselma, ja äh, parlamentin teksti toivoo, että jäsenvaltiot noudattavat sitä, mitä 2001 on päätetty, ja sitten vielä komissio varmistaa sen, että näin tapahtuu. Tämän ensimmäisen paketin pitäisi olla jäsenvaltioiden toimeenpanema – ma- maaliskuun 2003 mennessä. Se tosi asia, että 22 jäsenmaata ei ole onnistunut näin tekemään, osoittaa, että ne eivät ole tähän pyrkineet kunnolla. Ja komissio ei ole kovin hyvin EU-lainsäädäntöä turvannut. Ja on vielä monia esteitä Euroopan raidesektorin elävöittämisessä. Tähän vaikuttavat asiat sekä raideliikenteen sisä- että ulkopuolelta. Jos ajatellaan vaikka yhtä maata, jonka rautatieliikenneyhtiö on Marineskun mietintöä vastaan lobannut. Onneksi ei siinä onnistunut. Mutta jotkut jäsenvaltiot ovat kiinnostuneimpia omasta edustaan kuin Euroopan edusta. Ja liikennevaliokunta menettää kärsivällisyyttään, kun asia ei mene eteenpäin. Tämä jäytää mahdollisuutta, että rautatieyhtiöt voisivat toimia tehokkaasti. Nyt olisi tarpeen toimia. Tarvitsemme raideliikenteelle eurooppalaisen perspektiivin ja tähän päästään vain, jos kaikki eri toimijat ovat täysin sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Hyvä puhemies, me odotamme, että neuvosto toteuttaa, mitä on luvannut. Odotamme, että komissio tekee, mitä sen pitää. Komissaari on vakuuttanut meitä tänään, vakuuttanut meille tänään, että näin toimittaisiin, mutta me haluamme nähdä toimintaa. Tänään on Kramerin syntymäpäivä ja minä toivon, että tämä paketti voidaan saada aikaiseksi meidän kaikkien loppuelämää varten. Hyvää nuk- Kiitos paljon, toivotan hyvää syntymäpäivää. Ja nyt Georgios Tusas, kaksi minuuttia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 Kansan täytyy lähteä taistelemaan näitä moni, monopoleja vastaan, jotka taistelevat keskenään suurimmasta kakun palasta. Kreikassa, Ranskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä monissa muissa maissa tämä kaikki on nähty. Kreikan valtion rautatiet leikkaavat reittejä, ja lisäävät hintoja, kun EU on luvannut ties mitä. Ja tämä vähentää ihmisten mahdollisuutta liikkua ja näin heikentää myös maamme kehitysnäkymiä. Ja tämä kaikki on syntynyt PASOKin ja EUn vääränlaisesta politiikasta. Suuryritysten voitot nousevat nousemistaan. Ne ryöstävät kansalaisia ja Kreikan rautateitä. Pireus Thessaloniki ja Pireus Ateena linjoilla nämä monopolit toimivat. Ja tässä on toimittu niin, että työntekijöitä käytetään hyväksi ja julkista omaisuutta myydään entistä enemmän. Ja nämä toimet ovat johtaneet esimerkiksi onnettomuuksien lisääntymiseen, joukko irtisanomisiin ja siihen, että oikeudet, joiden puolesta oli taisteltu, niistä on jouduttu luopumaan. Näiden rautatieverkkojen pitää kuulua valtioille ja kansalaisille. Nyt viimeisenä Georges Bach. Kaksi minuuttia. Ja, Dank, geehrte... Kiitos, äh, puhemies, arvoisa komission jäsen. Tässä päätöslauselmassa kehotetaan komissiota eh, toimimaan sen puolesta, että saadaan asetusjärjestelmä, eh, joka varmistaa rajat ylittävän rautatieverkoston toiminnan Euroopassa, mutta syy sille, että eh, direktiiville pantu toimeen ei ole pelkästään jäsenvaltioiden puuttuva tahto, vaan myös se, että on olemassa oikeudellisia epäselvyyksiä joissakin maissa, esimerkiksi infrastruktuurin ylläpitäjien tapauksessa löytyy kansallisia ratkaisuja – jotka eivät ole markkinoiden avaamisen tiellä ja jotka pitäisi ottaa huomioon. Materiaali todellisuus, eli puuttuva tekninen harmonisointi jäsenvaltioiden välillä, samoin myös erilaiset turvallisuusjärjestelmät, jotka liittyvät kalustoon, tänäkin päivänä aiheuttavat sen, että rajat ylittävä liikenne ei ole ongelmatonta. Yksi asia, joka on jäänyt vähälle huomiolle arvioitaessa uutta versiota paketista, on sosiaalinen ulottuvuus jatkokoulutuksen ja työolosuhteiden ja valvonnan, joka kohdistuu ratatien työntekijöihin, pitäisi ottaa huomioon. Sitten tulevat esille pullonkaulat infrastruktuurissa, rajoilla. On vielä paljon tehtävää rajoitettavassa liikenteessä – jotta voidaan vahvistaa sitä pitkällä tähtäyksellä. Hyvä esimerkki on reitti Saksasta Luxemburgin. vuosi on keskusteltu siitä, että infrastruktuuria pitäisi parantaa, mutta konkreettisen poliittisen tahdon puuttumisen ja priori- taloudellisten prioriteettien puuttumisen vuoksi toisella puolella rajaa vieläkään ei ole tapahtunut mitään. Minä kehottaisin komissiota yhtä painokkaasti, kun se edistää kilpailua, myös tarttumaan muihin ulottuvuuksiin, kuten teknisen harmonisointiin ja infrastruktuurin laajentamiseen. Kiitos. Kiitos. Ja nyt äh, tulemme sitten menettelyyn ilman puhujalistaa. Rova Tsikau, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, doamnă comisar. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Eurooppa tarvitsee monimuotoista Euroopan laajuista liikenneverkkoa, joka toimii tehokkaasti. Ja on tärkeää, että raideverkostoa kehitetään, raideliikennettä kehitetään. Pyydämme, että jäsenmaat kehittäisivät raideliikennettä antamalla varoja raideliikenteen modernisointiin. Markkinoiden avaamista ei pidä kuitenkaan tehdä sillä tavalla, että laadussa menetetään. Eli turvallisuus raideliikenteessä ja myös matkustajien mukavuus on hyvin, ovat hyvin tärkeitä asioita, jotta rautatieliikenne voi saada suuremman markkinaosuuden. Myöskin inhimillisvoimavarat ovat tärkeitä ja sen takia Pyydän, että komissio seuraavassa paketin tarkastuksessaan ottaisi mukaan jonkinlaisia sosiaalisia lausekkeita, jotta voitaisiin taata vakaat eurooppalaiset standardit työntekijöiden olosuhteille. Niin, että kaikki infrastruktuurijohtajat noudattaisivat näitä sääntöjä. Kiitos. Edustajat Sikau. Ja nyt pyydän edustaja Jaroslav Paskaa käyttämään minuutin puheenvuoron. pani komisárka, kolegyne, eh, kolegovia, hovoríme o implementácii prvého železničného... Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Nyt puhutaan ensimmäisen rautatiepakettidirektiivin täytäntöönpanosta ja tämän direktiivin eh, direktiiviä ei olla 22 jäsenmaassa vielä tehty komissio, olisiko hyödyllistä, että riippumatta siitä, että ovat, minkälaisia nämä säännöt ovat paketissa, ovatko ne hyviä vai eivät. Vaikuttaa nimittäin siltä, että äh, kun suurin osa maista ei ole niitä panot, niin, pannut, niin olisiko hyödyllistä tavata kansalliset liikenneministerit ja keskustella asiasta, jotta saataisiin pantua ensimmäinen rautatiepaketti, jotta saataisiin parempi rautatiesektori Euroopassa aikaiseksi. Lopuksi haluan kiittää puhujia ja nyt pyydän, että komission Kristalina Georgieva vastaa kommentteihin ja esittää komission kannan. Thank you very... Kiitos. Haluaisin kiittää parlamenttia hyödyllisestä toiminnasta. Olen aika ajoin aika emotionaalinen, koska me kaikki tietysti haluamme nähdä elinikänä, elinikämme kuluessa, että syntyy integroitu ratatiejärjestelmä. Ja toivottavasti me tulemme elämään niin pitkään, että tämän näemme. Menneisyydessä, jos olen ollut aikoinaan mukana rautateiden uudelleenjärjestelemisessä kahdessa maassa, jotka nyt ovat jäsenvaltioita. Ja tiedän, miten vaikeaa on päästä eteenpäin järjestelmässä, jolla on pitkät perinteet, jolla on valtaisesti henkilöstöä ja johon liittyy tiettyjä intressejä. Ja meidän täytyy olla päättäväisiä koska integroitu tehokas rautatiejärjestelmä on ehdottoman olennainen eurooppalaisten hyvinvoinnille, samoin kuin alueemme, alueemme kilpailukyvylle. Me komissiossa otamme vakavasti teidän kommenttinne erittäin vakavasti, joten jatkamme työtä eteenpäin pääsemiseksi niiden aloitteiden osalta – jotka edellyttävät edistystä, menestystä. En, minusta tämä ei ole paperitiikeri, jos me katsomme sitä, millainen määrä rikkomusmenettelyjä on käynnissä. Miksi sitä on kestänyt näin pitkään? Siksi, että on ollut prosessi, jossa on vetty mukaan jäsenvaltioita, on myös ollut laajentuminen, joka toi mukaan uusia elementtejä tähän järjestelmään. Ja komissio on pyrkinyt saamaan osallistumisesta mielekästä niin, että on pyritty analysoimaan huolellisesti vastaukset, jotka on saatu, ja pyrittykin seuraamaan myös sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, niin että voidaan ratkaista ö, tuloksia, ja myöskin, että on saatu aikaan tehokasta, tehokkaita ratkaisuja. Siis mihin me nyt sitten pyrimme, on hyvin toimiva rautatie, hyvin toimivat rautatiemarkkinat, jotka tarjoavat enemmän turvallisempia kuluttajille suunnattuja palveluita kansalaisillemme ja yrityksillemme. Ja pidän tämän mielessä ensimmäisen paketin uudelleen muotoiltu versio on sellainen, että sen tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, mitä tulee olemassa oleviin määräyksiin, ja että myöskin pyritään helpottamaan tätä kautta niiden toimeenpanoja ja myöskin nykyaikaistamaan niitä. Tästä haluaisin esittää kaksi vast- kommenttia vastauksiksi esitettyihin kommentteihin ja kysymyksiin. Ensinnäkin turvallisuuden taso. Tieto on ehdotonta. Turvallisuuden taso itse asiassa on noussut markkinoiden avautumisesta lähtien, mutta kun me puhumme ihmiselämistä, vaikka on vain yksikin vain yksi onnettomuus, sekin on yksi onnettomuus liikaa, jota meidän täytyy pyrkiä edelleenkin kohottamaan turvallisuuden tasoa. Kahdessa puheenvuorossa oli kysymys, joka koski eh, sitä, mitä pannaan toimeen julkisen palvelun velvoitteet. Haluaisin sanoa, että ensimmäinen paketti ei ole este tälle. Nämä velvoitteet, niistä säädellään – toisessa muussa erillisessä lainsäädännössä, joten on mahdollista edelleenkin ajaa näitä velvoitteita ja noudattaa niitä. Mitä tulee sitten strategiasta, jolla pyritään parlamentin kanssa yhdessä jakamaan kolme tärkeintä prioriteettia, jotka heijastuvat monista puheenvuoroista, joita käytettiin. Ensinnäkin sieltä pyritään parantamaan pääsyä markkinoille, siis ehtoja markkinoille pääsylle, ja että tehdään näistä avoimemmat ja sellaiset, että ne eivät syrji. Toiseksi, että luodaan sääntelyn puitteet sekä yksityisille että julkisille investoinneille rautatiesektorilla. Ja kolmanneksi jotakin, mistä te monet puhuitte, nimittäin, että vahvistetaan säännöllistä markkinoiden valvontaa, jotta taataan oikeudenmukainen kilpailu toimijoiden välillä ja alhaiset maksut niille, jotka käyttävät palveluita. Komissio tulee vetämään ministerit mukaan vuoropuheluun näissä asioissa. Tämä on jatkuva muoto liikenneministerien kanssa yhteistyössä. Näin on ollut ennenkin ja näin toivomme, tulemme turvaamaan sitä, näin tulee edelleenkin olemaan. Me tulemme pian hyväksymään uudelleenmuotoilut ehdotukset ja ne voidaan tuolla parlamentin käsiteltäväksi jo syyskuussa ja odotamme ilolla enemmällistä yhteistyötä teidän kanssanne tulevassa lainsäädäntöprosessissa ja sitä, että saadaan tuntuvia tuloksia elämän elinikämme aikana tai kenties jopa jo nopeamminkin. Kiitos. Kiitos äh, komission jäsen. On paljon tehtävää parlamentilla ja komissiolla tässä asiassa, mutta nyt ilmoitan, että on